Jatkamme istuntoa, joka keskeytettiin 10. maaliskuuta 2011. 10. Marasku, maaliskuuta hyväksytyt tekstit ovat teillä saatavilla. Onko niihin huomioita? En näe huomioita. Joten pöytäkirjat ovat hyväksytty. Huomiota istunnon aluksi. Haluan tavata tervetulleeksi rouva Mario Gasperin, joka on suurin tällaisen valtiomiehen tytär, joka on yksi EUn perustaja isistä, Altide de Gasperi. E, Informaatio numero 2. Tiedonanto numero kaksi. Huolestuttavat e, uutiset Syyriasta, Bahrainista ja Jemenistä tulevat meille. Kaikissa näissä maissa on pakolla tukahdutettu mielenosoituksia, joissa vaaditaan demokratiaa. Täällä käännetään omia kansalaisia vastaan.